Okay, colleagues, we're going to make a start. No niin, hyvät kollegat, aloitamme valiokuntakokouksen. Olemme nyt hieman myöhässä, mutta voimme aloittaa kohdasta kaksi esityslistalla, sillä ensimmäinen kohtahan oli koordinaattorin kokous tänä aamuna, joten aloitamme kohdasta kaksi esityslistan hyväksyminen. Haluaisin vain ilmoittaa, että myöhemmin tänään käymme keskustelun tilintarkastustuomioistuimen edustajien kanssa tänä iltapäivänä. Ja täällä on ulkoiset toimet jaoston puheenjohtaja herra Pinksten ja erityiskertomus AKT-maiden investointikehyksestä sen äh, laatija Klaus-Heiner Lehne, joten Muistakaa tämä keskustelu tilintarkastustuomioistuimen kanssa tänä iltapäivänä. Ja huomenna meillä on tärkeä vierailu. Kaman Beki on tulossa tänne valiokuntaan käymään. Ja lisäksi OECDstä meidän Erik Sulheim täällä. Nämä ovat tärkeitä vierailijoita siis huomenna aamuna. Voisimmeko näin hyväksyä esityslistan? Kiitos kolme puheenjohtajan ilmoitukset, vain yksi ilmoitus. Haluaisin nimittäin puhua Burundista, siellä neuvostossa on ollut tiettyä kehitystä Burundin suhteen. Noin vuosi sitten olin Burundissa ja tuolloin maa vaikutti hyvin rauhanomaiselta. Olimme tuolloin Pansi-sairaalassa lääkäri Mukweken vieraana. 14. maaliskuuta 2016 äh, neuvosto päätti neuvottelut äh, artiklan 96 mukaisesti EU-AKT-kumppanuussopimuksessa. Ja äh, neuvosto on sanonut, että Burundin hallituksen sivitoumus ei ole riittävä ja tästä syystä EU on lopettanut suoran rahoitusavunsa Purunin hallinnolle, mukaan lukien budjettituen, mutta edelleen pidämme yllä tukea väestölle ja humanitaarista apua. Siellä on paljon ongelmia naapureiden kanssa, muun muassa Ruandan kanssa, ja tässä kuussahan me muistamme 22. kerran Ruandan kansan murhaa, murhan tapahtumia joten tämä on nyt tärkeä ajankohta. Kongon demokraattisessa tasavallassahan on myös vaalit, mutta joka tapauksessa halusin ilmoittaa teille, että neuvosto on päättänyt lopettaa suoran tuen Burundin hallinnolle. Ja sitten kohta neljä esityslistalla pöytäkirjan hyväksyminen seuraavista kokouksesta 17 ja 18. helmikuuta sekä 14. ja 15. maaliskuuta. Jos teillä on huomautuksia näihin pöytäkirjoihin, ilmoittakaa siitä sihteeristölle tämän kokouksen loppuun mennessä. Kohta viisi. Koordinaattoreiden päätösten ja suositusten hyväksyminen kokouksesta 16. maaliskuuta. Jos teillä on huomautuksia, ilmoittakaa niistä tämän kokouksen loppuun mennessä. Jos huomautuksia ei ole, pöytäkirjat ja päätökset katsotaan hyväksytyksi. Kuusi. Komission ilmoitukset. Onko täällä joku komission edustaja? Ilmeisesti komissiota ei ole ilmoituksia. Komission jäsen tulee tänään myöhemmin iltapäivällä tänne kokoukseen, joten saamme sitten häneltä tietää lisää. Nyt Hienoa, että esittelijä tuli juuri oikealla hetkellä tänne saliin, sillä seuraavaksi kohta seitsemän LIBE-valiokunnan mietintö turvallisia alkuperämaita koskevasta EUn yhteisen luettelon laatimisesta kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevien yhteisten menettelyjen soveltamiseksi. LIBE on vastaava valiokunta. Me annamme lausunnon, äänestämme lausunnosta tänä iltapäivänä. Seb Tämä on ollut hyvin kiistanalainen kysymys. Tämä on tärkeä aihe pakolaiskriisin ratkaisemiseksi, joten annan suoraan Sebille puheenvuoron. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitos esittelystänne ja kyllä, kuten sanoitte, tämä on kiistanalainen aihe. Tämä on yksi niistä aiheista, joka yhdistelee tällaisia ensikäden tarpeita vastaukselle – tässä hälytys- tai korkean kansanvalistuksen tilassa potentiaalia on tällaiseksi aiheeksi, joka vetää puolensa lisää tällaista ristiriitaisuutta. Olen hyvin kiitollinen kaikille kollegoille täällä, jotka ovat antaneet oman panoksen tähän työhön. Ja kiitos myös tuesta. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että valiokuntana olemme voineet olla tässä samassa veneessä ja kommentoineet tätä alkuperämaiden, turvallisten alkuperämaiden luettelua tavalla, että se ei kuulu pelkästään DVlle. Ja alun perin ehdotin, että meidän pitäisi odottaa vaikutusten arviointia, jonka tekee perusoikeusvirasto sekä myös turvapaikkatukiviraston lausuntoa. Perusoikeusvirasto on nyt ilmaissut tukensa ja hekin tämä ehdotus vaatii tarkempaa tutkimusta ja tutkintaa, ja sen takia se tukee väitettä sitä, jota olemme, väitettä, omaa väitettämme. Tiettyjä tarkistuksia on, jotka, on jätetty, jotka osoittavat, että, että tiettyjä mielipideeroja on, tällaisia nyansseja ryhmien välillä. Kuitenkin laajasti katsottuna voitaneen sanoa, että jälleen kerran valiokuntamme on onnistunut hyväksymään yhteisen kannan. Ja viesti, jonka lähetämme, on, että nopea hakemusten käsittely on asia, jonka ei pitäisi olla prioriteetti. Sen ei pitäisi äh, polkia näiden pakollisten oikeuksia. Ja toivon, että iltapäivän äänestys lähettää tämän viestin, jota tarvitaan komissiolle. Ja tämä ehdotus tarvitsee paljon syvällisempää tarkastelua ja EUn ei pitäisi liittyä niiden joukkoon, jotka tekevät tällaisia päätöksiä pakolaiskriisissä tai vaikuttavat siihen, että mitä pakolaiset tulee kolmansista maista. Lisäisin vielä, että olen tyytyväinen siihen, että valiokunta sai lausunnon laatiakseen tästä asiasta ja toivon, että komissio, kuten varmasti tekeekin, jatkaa yhteistyötä kaikilla politiikan aloilla ja kaikki kansastot ovat tässä mukana. Toivon, että lausuntomme ei tuota heidän silmissään vähän, mutta toivottavasti he hyväksyvät meidän tärkeytemme ja hyväksyvät sen, että annamme, haluamme antaa kantamme tästä kysymyksestä. Siinä kaikki. Okay, thank you very much. Kiitos Seb. Tällä hetkellä eh, kehittyviä maita ei ole näiden, näissä luet, tässä luettelossa turvallisista alkuperämaista. Kyse on entisestä Jugoslavian tasavallan maista ja Bosniasta ja Turkista mutta tiedän, että on puhetta siitä, että luettelo voitaisiin laajentaa muihinkin maihin. Kiitos Seb näistä tiedoista. Ja nyt sitten varjoesittelijät seuraavaksi. Ensiksi Bogdan Brunon Venta EPPn puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tietysti kiittää esittelijäyhteistyöstä. yhteistyöstä – ja lyhyesti. Meillä on jotakin varaumia kahdesta tarkistuksesta, kakkosesta ja kymppistä, Kuten tiedätte, maan lisääminen turvallisten maiden listalle ei tarkoita, että se takaa automaattiset turvallisuustakuut kansalaisille. Me tarvitsemme yksityiskohtaisen tarkistuksen meidän täytyy varmistaa, että kansainvälinen suojelu toteutuu. Tässä on tarkistukset, jotka koskevat vähemmistöjä, kuten LGTB, vähemmistä, joka on alttiissa asemassa. Ja me tiedämme, että meidän täytyy taata iän, sukupuolisen identiteetin tai suuntautumisen pohjalta prosessitakuita – lainsäädäntö myös toteaa, että hakijat, jotka tarvitsevat erityisiä prosessitakuita, heille ei voi tarjota näitä takuita pikamenettelyllä, nopeutetulla menettelyllä. Ja näitä hakijoita ei pitäisi käsitellä nopeutetusti, vaan heitä pitäisi käsitellä poikkeusmenetelmällä. Keskustelemme tästä livessä. Ja kysymys on Kattaako direktiivi tämän jo, että tämä ei ole tarpeellista? Muita vähemmistöjä, kuten etniset ja uskonnolliset vähemmistöt on jätetty pois tästä. Joten päätöslausema on mahdollisesti epäjohdonmukainen. Siksi nämä kaksi tarkistusta pitäisi kieltää, mutta kiitos yhteistyöstä. Kiitos paljon. Seuraavaksi Marina Albiol Guzman. Buenas, bueno, agradecer el, el trabajo de... Huomenta kaikille. Haluaisin kiittää esittelijää työstä, joka hän on tehnyt. Kue NGL, emme ole esittäneet yhtään tarkistusta tähän lausuntoon, sillä ryhmämme ei kannata luetteloa turvallisesta alkuperämästä. Itse asiassa me vastustamme tiukasti tällaista luetteloa, joten tästä syystä emme ole esittäneet tarkistuksia. Me olemme sitä mieltä, että turvalliset alkuperämaat tarkoittaisivat sitä, että EU ei kantaisi vastuutaan pakolaisista ja maahanmuuttajista, vaan vastuu ulkoistettaisiin. Olemme nähneet, mitä luettelot turvallisesta alkuperämaasta tarkoittavat. Ne tarkoittavat, että Turkki on turvallinen alkuperämaa ja nyt meillä on sopimus Turkin ja EUn välillä. Ja tämä on johtanut tuhansien ihmisten karkottamiseen ja tämä on asettanut tuhansien ihmisten hengen vaaraan. Kiitos, että selititte ryhmänne kannan. Seuraavaksi Heidi Hautala. Kiitos puheenjohtaja. Valmistelemme on valinnut oikean strategian, eli hän on viitannut näihin kriittisiin aspekteihin, jotka liittyvät siihen, että laadittaisiin tällainen EU-laajuinen luettelo kolmansista alkuperämaista. Ja haluaisin lämpimästi kiittää häntä hänen työstään. Laatun, laadun osoittaa myös senkin, että oli vain viisi tarkistusta tähän hänen luonnokseensa. Yksi niistä minun ryhmältäni. sinne vedotaan, että olisi näitä oikeussuojakienoja ja valituslupa paremmin huomioituna. Tärkeänä tässä on, että turvapaikkaoikeus taataan yksilöille kaikissa olosuhteissa ja jokainen hakija saa mahdollisuuden sitten haastaa tämän käsityksen siitä, että oma maa olisi alkuperäinen juuri itselleen ja näyttötaakka, niin sitä ei pidä lisätä hakijan osalta. On myös tärkeää, että hakijoilla on oikeus valitukseen, valittamiseen, jos hakemus hylätään, niin olen tyytyväinen sen, että valmistelija on valmis tukemaan tarkistustamme. Kaikki on hyvin heijastettu tässä luonnoksessa ja minusta se on hyvä väline liivivaliokunnalle tekemään lopullisia päätöksiä. Kiitos paljon. Seuraavaksi Charles Görens. Kiitos, rouva puheenjohtaja meidän täytyy tehdä erottelu tässä menettelyn suhteen, miten asiat käsitellään vastaanottamaassa ja sitten toisaalta turvallisen maan välillä. Ei ole ehdottoman varmaa maata, elleivät sitten ehkä Euroopan neuvoston jäsenmaat. Ja jos joku meidän maahimme saapuu, hänellä on oikeus yksilölliseen käsittelyyn. Ja yksilöllinen käsittely tapahtuu oikeusvarmuuden vuoksi. Se antaa oikeussuojaa ja ennustettavuutta turvapaikanhakijoille. Se on nyt ihan vähimmäisvaatimus. Kollektiivisia menettelyjä ei saa olla muuta kuin force majeure-tapauksessa. Ja loppujen lopuksi turvapaikanhakijan täytyy käydä läpi henkilökohtainen yksilöllinen menettely. Tämä on meidän maittemme periaate, tätä perusperiaatetta ei pidä kiistää tässä. Toiseksi ymmärrän ihan hyvin, että tähän tehdään tarkistusehdotus, jolla kiinnitetään ansaittua huomiota LGTB-ihmisille, eli ihmisille, joita vaaditaan sukupuolisen suhtautumisen vuoksi heillä on myös oikeus hakea turvapaikkaa maissamme. Se minu, tässä minua ei tämä periaate häiritse. Vaan se, että tässä esimerkiksi että naisia, joita uhkaa sukupuolielinten silvonta tai muita tapauksia. Tytöt, jotka pakotetaan naimisiin 8-9-vuotiaina. Tätähän emme voi hyväksyä. Ja tätä varten me tarvitsemme kattavan ryhmän. Jos ryhmämme äänestää tyhjää, se on osataksemme, että emme mitenkään vastusta tätä periaatetta. Mutta, mutta kun puhumme vain ongelman yhdestä puolesta, lista on epätäydellinen. Olisiko mahdollista tehdä suullinen tarkistus hyväksyisikö valiokunta ja esittelijä sen sitä en tiedä, sillä voisimme täydentää tätä listaa sen osoittamiseksi, että tapaukset, jotka mainitsitte, Heidi, ovat ehdottomasti tukemme arvoisia, mutta lista ei ole riittävän kattava. Toivottavasti olen nyansoinut riittävästi ryhmämme kantaa tässä. Kiitos seuraavaksi Davos Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että luettelo turvallisista alkuperämaista, joita tässä ehdotetaan, tässä puhutaan, kuten mainitsikin alussa, maista Turkin lisäksi, maista, jotka ovat entisiä Jugoslavian tasavallan maita, ja nämä ovat ehdokasmaita, EU-maita. Ne ovat eri vaiheessa liittymisprosessissa, mutta kaikki ne ovat kuitenkin liittymässä EU-hun ja on jo olemassa institutionaalisia sopimuksia EUn kanssa. Nämä sopimukset on saatu aikaiseksi, sillä nämä maat ovat täyttäneet tietyt kriteerit, muuten ne eivät olisi edes päässeet EU-ehdokkaaksi maiksi. Minähän olen myös seurannut tätä samaa liittymisprosessia, kun olin Kroatian ulkoministeriössä töissä. Ja näihin kriteereihin kuuluu myös heikommassa asemassa olevien ryhmien suojelu. Tämä suojelu ei ole täydellistä missään äh, maailman maassa, mutta on tiettyjä standardeja, jotka pitää täyttää. Ja näissä ehdokasmaissa tietysti odotetaan, me odotamme, että tilannetta parannetaan ja että näistä maista tulee EUn jäseniä. Nämä maat kuitenkin ovat jo täyttäneet tietyt standardit, muuten ne eivät olisi päässeet ehdokasmaiksi, muuten ne eivät olisi päässeet tähän prosessiin mukaan. Joten jos olemme samaa mieltä siitä, että nämä maat ovat täyttäneet tietyt standardit, niin silloin on loogista sanoa, että ne täyttävät turvallisen maiden kriteerit ja ne voivat olla tässä luettelossa, joten mielestäni sen epäily ei ole johdonmukaista, jos on epäilyksiä, nämä maat niin pitäisi ottaa pois liittymisprosessista. Me odotamme, että tietysti nämä maat vielä edistyvät, edelleen parantavat tilannettaan. Meidän on edistyttävällä, edistyttävä tämän lainsäädännön saralla ja mielestäni tarkistukset, jotka kyseenalaistavat näiden maiden suojelun tason, eivät ole tarpeellisia. Kiitos. En ole saanut muita puheenvuoropyyntöjä, joten haluaisiko komissio Ehkä voisitte esitellä itsenne ja kertoa, mistä komission yksiköstä olette. Kiitos puheenjohtaja. Edustan Niji Home pääosastoa, turvapaikkayksikköä. Kiitoksia kovasti kommenteistanne. Olen kirjannut ne merkille. Ehkä vastaisin näihin pääpointteihin, jotka otatte esille. Eli on selvää, että se, että kun on tällainen EUn tulvarista alkuperämaiden lista, ei korvaa jäsenvaltioiden turvapaikkaviranomaisia velvollisuutta tutkia näitä hakemuksia yksilöllisesti ja täysin kattavasti. Monet uusista tarkistuksista, jotka olette jättäneet tänään, liittyvät itse asiassa tapaan, jolla tämä turvallisuusoletus pannaan täytäntöön ja turvapaikkamenettelydirektiivi sanoo, että jos on tällainen turvallisten alkuperämaiden luettelo, on oletus, että maa ei ole turvallinen tälle hakijalle välttämättä tietyissä olosuhteissa. Eli kyllä se on tällainen kumottavissa oleva olettama rebuttable presumption. Ja sitten eräs puhuja otti esille tavan jolla hakija voisi käyttää tätä mahdollisuutta pyytiä kumoamaan tuon. Eli 36 jatkan mukaan tämä henkilö voi esuttaa, esittää perusteet sille, että maa ei ole turvallinen hänen olosuhteissaan, joten emme ole muuttaneet tätä käsitettä sinänsä sille, mikä on turvallinen alkuperämaa. Mainitsitte myös tai me olemme muuttanut tuota sinänsä, mutta totta kai takuut, joita tuomioistuin on kehitelty suhteessa eh, näyttöön siitä, että edustatettuja seksuaalista suuntautumista, ne pitää ottaa huomioon, kun turvapaikkaviranomaiset pohtivat, että onko tämän olettama kumottu vai ei. Eli tämä on tuomioistuimen presumptio vuodelta 2012 ei se pitää ottaa huomioon. Ja sitten tämä tehokas va- valitus, kyllä, siitäkin puhutaan direktiivissä. Sanotaan, että ei ole automaattista hylkämistä ottaen huomioon, että hakemus, jos hakemus on perusteeton, mutta totta kai tämä suspensiivinen vaikutus. Sitä voi pyytää hakija itse tätä lykkäävää vaikutusta. Ja mitä tulee havaittuvaisiin ryhmiin, komissio perusteluosassaan on selvästi sanonut, että erityistä huomiota pitäisi kiinnittää näihin havaittuvaisiin ryhmiin, jotka on tunnistettu asiakirjassa. Ja olen myös samaa mieltä, että erityistä huomiota pitää kiinnittää näihin haavoittuvaisiin ryhmiin. Kiitos. Thanks very much, um, Seb. Some Kiitos uh, Seb. Jotkut kollegat uh, esittivät huomioita um, muun muassa vähemmistöistä tai tietyn ryhmien mainitsemista. Haluaisitko uh, niitä kommentoida? Ehdottomasti. Kiitos kollegat kommenteista. Ja varmaan asiallista sanoa, että lähestymistapani on saanut kattavaa tukea ja perusteeni myös. Meitä tulee kysymykseen erityiset ja yleiset vähemmistöoikeudet. On ollut paljon mahdollisuuksia muuttaa luettelua lausunnossa. Mutta tarkoituksena on perustella tätä perusrationaliteettiamme tälle turvalliselle maille. Tällaista etukäteen määriteltyä listaa varten täytyy ottaa huomioon useampia tekijöitä ja ottaa huomioon vaikutus useamman vähemmistöryhmän suhteen. Tämä koskee maita, jotka päätyvät tälle listalle tai eivät päädy tälle listalle minkä pohjalta täytyy päätellä, että tämän järjestelmän pitäisi olla paljon herkempi yksittäisille tapauksille kuin yleinen lista, joka monissa suhteissa pain, painottaisi noppia ja ratkaisua etukäteen tiettyjen ryhmien jäsenille. Tämä heijastui näissä kommenteissa, mutta tämä idea, että lisättäisiin vähemmistöryhmiä tällä listalle – se nyt on tavallisesti mahdollista, mutta en näe mitään syytä, miksei mietintöä olisi jo aikaisemmin voitu muuttaa tämän huomion ottamiseksi. Näin ei ole tapahtunut aikaisemmissa keskusteluissa. Totta kai minä olen avoin sillä, että tuo tarve otetaan huomioon iltapäivän äänestyksessä. Mutta painottaisin että tällä ei pidä heikentää sitä faktaa, että valiokuntana me olemme sitä mieltä, että turvallisten maiden lista ei ole jotain, jota valiokuntamme puoltaisi tai joita komission pitäisi ehdottaa paljon tiukempaa huomiota johonkin niistä kysymyksistä, jotka otamme tässä mietinnössä huomioon. Thank you very much. Kiitos paljon. Tietysti meillä on erimielisyytemme, mutta kaiken kaikkiaan perusasiassa olemme samaa mieltä. Äänestämme tänä iltapäivänä kello kolmelta. Kiitos tästä keskustelusta ja nyt haluaisin muistuttaa vielä, että varttia vaille 12 meillä on keskustelu kehityspolitiikkaa koskevasta konsensuksesta, joten toivottavasti kaikki jäävät tänne kuuntelemaan vieraspuhujaa. Seuraavaksi esityslistan kohta kahdeksan ihmisoikeudet ja muuttoliike kolmansissa maissa. Tämä liittyy tietysti myös edellisen esityslistan kohtaan. Vastaava valiokunta on AFET ja ihmisoikeuksien alivaliokunta. Esittelijämme on Marina Albiol. Hän on laatinut lausunnon tästä mietinnöstä, jonka esittelijä on Marie Kristin Vergia. Äänestämme tänä iltapäivänä. Kaikille on jaettu nämä kompromissitarkistukset. Ehkä haluatte niitä katsoa, koska äänestys on tänä iltapäivänä. Nyt annan heti meidän valmistelijallemme Marinalle puheenvuoron. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia ryhmiä yhteistyöstä ja haluaisin kiittää myös sihteeristöä. Me saimme monia tarkistuksia tähän lausuntoon. Jotkut tarkistukset ovat todella parantaneet lausuntoa. Esimerkiksi ne tarkistukset, jotka koskevat talousarviota, lasten asemaa ja terveyspalveluihin ja koulutukseen pääsyä. Nämä ovat tarkistuksia, jotka todella parantavat lausuntoa. En halua kuitenkaan mitenkään eh, lausuntoa, joka käsittelee asioita vain päällisin puolin. On tärkeää, että EU ottaa vastuunsa maahanmuutosta ja ihmisoikeuksista kolmansissa maissa. On vaikea saada aikaiseksi tasapainosta tekstiä, jos on vain kahdeksan kohtaa tekstissä ja Niistä ST haluaa neljä poistaa. Jos sanotaan, että ihmisoikeuksia rikotaan kolmansissa maissa ja säilöönottokeskuksissa meidän rajoillamme, nämä ovat faktoja, joita jos me poistamme nämä kohdat, sulkisimme silmämme. Haluan äh, keskittää myös huomiomme esimerkiksi Euroopan politiikan ja eurooppalaisten monikansallisten yrityksen vaikutuksiin kolmansissa maissa, mutta SET ei halua sitä hyväksyä. SET ei myöskään halua hyväksyä siihen viittaamista, että kehitysyhteistyövaroja ollaan käytetty maahanmuuttopolitiikan hoitamiseen. SET ei myöskään halua tuomita EUn sotilastoimia kolmasessa maissa. Lisäksi SD ei halua viittaa siihen, että sopimukset sellaisten kolmansien maiden kanssa pitäisi lopettaa, jotka rikkovat ihmisoikeuksia. Mielestäni tämä olisi vähintä, mitä voimme tehdä. Esimerkiksi Marokossa ihmisoikeusrikkomukset jatkuvat, näin Amnesty International on sanonut, joten tällaisen kolmansien maiden kanssa sopimukset pitäisi lopettaa niiden maiden kanssa, jotka rikkovat ihmisoikeuksia. Ymmärrän, että monilla tarkistuksilla yritetään täysin vesittää tämä lausunto ja yritetään täysin vastustaa valmistelijan vaan Toivottavasti nämä kaksi kompromissia menevät läpi. Toinen niistä on yleisluontoinen. Siinä puhutaan ihmisoikeuksista, sosiaalisesta ja siitä, että maahanmuutolla voi olla sosiaalisia, poliittisia taloudell- ja taloudellisia syitä Siinä puhutaan poliittisesta dialogista kolmansien maiden kanssa. Ja tämä toinen kompromissi koskee kolmansien maiden velkaa. Tässä tarkistuksessa ei puhuta velan peruuttamisesta. GUE-NGL kuitenkin on sitä mieltä, että velan peruutta, peruuttaminen parantaisi näiden maiden tilannetta. Tässä kompromississa puhutaan velan uudelleenjärjestelystä. Se on tämä kompromissi, joka on olemme saaneet aikaiseksi. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi sitten varjo esittelijät. Ensiksi Teresa Jimenez. Kiitos. Haluaisin kiittää edustaja Albiolia hänen työstään tämän lausunnon eteen. Kuten sanottiin maaliskuun live-kokouksessa, en ole samaa mieltä lähestymistavasta, jonka valmistelija on valinnut tähän lausuntoon – ja kuulenhan juuri tässä puhuvan siitä, että te, sitä ja tätä ei ole tehty eikä tuotakaan, niin no. Sitä, että tehdäänkö tämä nyt levessä vai livessä, vaikuttaa siltä, että mitä ei ole tehty, jos halutaan parantaa maahanmuuttajien tilannetta. Meillä kuitenkin sama tavoite viedä näitä asioita eteenpäin, joten en ymmärrä, mitä hän tarkoitti puheessaan oikein. Mutta hänen valitsemansa lähestymistapa ei ole mielestäni rakentava. Ja se on hyvin fokusoitunut Euroopassa olevien pakolaisten. Ja kuten sanoin, tämän alkaluontoinen aihe, tämä pakolais- ja humanitaarinen kriisi. Olen tavannut Lesboksen puhe- pormestarin itse asiassa, ja kyseessä on alue, johon tämä ongelma vaikuttaa eniten yhdessä Lampedusan kanssa. Ja siellä sanottiin, että meidän pitää saavuttaa tulokset transitmaissa ja ihan perustasolla, perussyytasolla, sillä nämä ihmiset käyvät helvetin läpi. Monet heistä ovat naisia ja lapsia, he kuolevat. Meidän pitää yrittää välttää tämä ongelman alkupäässä, joten tämä on hyvä mahdollisuus toimia. Ei ainoastaan katsoa, että mitä tapahtuu täällä. Ja usein on kertomus Libessä maahanmuuttoa kertomuksen, mutta tässä nyt puhutaan alkuperämaista. Joten on muutamia asioita, joista en ole samaa mieltä tässä tekstissä. Tässä keskitytään liikaa siihen, mitä tapahtuu sitten, kun nämä maahanmuuttajat ovat saapuneet Eurooppaan, eikä mitä tapahtuu sitä ennen. Joten ryhmämme on ehdottanut 11 tarkistusta. Ehkä voisin nyt selittää niitä. Kuten sanoin, sen sijaan, että puhuttaisiin muuttoliikkeestä Eurooppaan, joka on hyvin tärkeä aihe, niin tarkistuksessa kahdeksan sanon, että alkuperämaiden pitäisi parantaa ihmisoikeustilannettaan. Meidän pitää keskittyä tähän ja tarkistus 10 korostaa, että on hyvin tärkeää, korostaa sitä, mitä tärkeää ongelma ihmiskauppa on. Ja siinä puhutaan myös rahavirroista. Ja muuttaisin kokonaan kohdan neljä Siinä puhutaan positiivista vaikutusta, jota yhtiöllä voi olla alkuperämaissa, kuten jättämässämme tarkistuksessa, joka käsittelee yksityisen sektorin kehittymistä. Totta kai väärinkäytöksiä on, mutta on myös positiivisia asioita ja siitä pitää puhua lisää, siihen pitää keskittyä. Pitää varmistaa, että vauraus ei poistu näistä maista tarkistuksessa 11. Pyydän, että ulkosuhdehallinto edistää koulutuksen hyötyjä lapsille kolmansissa maissa ja että helpottavat hyvin käytänteiden vaihtoa kolmansien maiden kanssa, kuten koulutus ja humanitaaristen työntekijöiden koulutus erityisesti, ja se, että avustetaan viranomaisia tarkistuksessa yhdeksän. Olen myös sanonut, että voisimme tehostaa pakolaisleirien toimintaa, jotta voitaisiin tunnistaa tiettyjen ryhmien erityistarpeet, kuten lapset, vammaiset ja naiset. Tämän asian, jota olemme jo tehneet Euroopassa, kun on ollut haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten ihmiskauppa. Valitettavaa on, että monet, tai siis hienoa on, että monet tarkistukset otettiin tähän mukaan ja saimme hyvän kompromissin numero yksi. Kiitos. Kiitos paljon. Seuraavaksi Pedro Silva Pereira. Signora President. Kiitos, puheenjohtaja. Evidentemente sobre um- Kiitos. Tämä on tietysti erittäin tärkeä aihe ja olen vakuuttunut siitä, että kompromissit, jotka olemme saavuttaneet ja nämä ryhmien tarkistukset, niiden myötä voimme varmistaa, että, että tämä valiokunta antaa oman panostuksensa AFETin mietintöön. Mielestäni tätä valmistelija ei sanonut. Ryhmät ovat kuitenkin kaiken kaikkiaan melko samaa mieltä. Minä olen puhunut eri ryhmien edustajien kanssa ja olen mielestäni huomannut, että kaikki ovat kuitenkin rakentavassa yhteistyössä, rakentavassa hengessä tehneet yhteistyötä. Mielestäni nyt tämä on tilaisuus vahvistaa kehitysyhteistyövälineitä ja vahvistaa myös ihmisoikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa. Ja tässä voimme myös vahvistaa maahanmuuttopolitiikan kehitysapunäkökohtia. Olen valmistelija albiolin kanssa samaa mieltä siitä, mitä hän sanoi STn kannasta. Mutta mielestäni tässä ei pitäisi keskittyä erimielisyyksiin ryhmien välillä, kun tässä tämä, tämä koko prosessin aikana ei ole järjestetty yhtään varjoesittelijöiden kokousta – Onneksi meillä on valiokuntakokoukset, mutta varjoesittelyiden kokoukset olisivat auttaneet lähentämään kantoja. Valmistelija kuitenkin halusi hoitaa tämän kirjallisella menettelyllä, mutta määräajat olivat kyllä hyvin tiukkoja. Haluaisin muistuttaa, että Perjantaina 15.4. iltapäivällä saimme tämän asiakirjan ja meitä pyydettiin palautetta maantaihin mennessä. Valmistelija on puhunut erimielisyyksistä, mutta sitten ei ole järjestetty varjoesittelijöiden kokouksia, eikä poliittisille ryhmille ole annettu tarpeeksi aikaa vastata muutama tunti vain. Mielestäni tämä ei ole sopivaa lähestymistapaa saada aikaiseksi kantojen lähentymistä tällaisessa näin vaikeassa aiheessa. SET-ryhmä ryhmällä ei ole vaikeuksia, ei ole, tai, e, meille ei ole mitenkään vaikeaa kiinnittää huomiota niihin puutteisiin, joita maahanmuuttopolitiikassa on. Ei, tässä on kyse siitä, että tämä lausunto koskee aivan erityistä tarkkaa aihetta. Tämä lausunto koskee ihmisoikeuksia kolmansissa maissa ja muuttoliikettä kolmansissa maissa. Tämä on aiheena, sitä pitäisi käsitellä, joten ei tähän voi, voida ottaa kaikkia maahanmuuttopolitiikan näkökohtia EU-ssa mukaan. Meidän pitäisi kyllä nyt pitäytyä tämän lausunnon varsinaisessa aiheessa. Ei pitäisi nyt tässä kohtaa arvioida EUn sisäistä maahanmuuttopolitiikkaa. Kehitysvaliokunnan pitäisi lausunnossaan pitäytyä AFET-mietinnön aiheessa. Ja kuten sanottu, tässähän on kyse ihmisoikeuksista ja muuttoliikkeestä liikkeestä kolmansissa maissa. Haluaisin lisäksi huomauttaa, että sosiaalidemokraattinen ryhmä kyllä seisoo tarkistustensa takana. Varmasti valmistelija voi niistä monia hyväksyäkin. Näin lausuntomme voi ö, vielä tulla vankemmaksi. Tästä äänestämme tänä iltapäivänä. Monet muutkin ryhmät ovat tehneet tarkistuksia. No, meillä on erimielisyyttä, meidän jotkut ehkä äänestävät tätä lausuntoa ja tarkistuksia vastaan, mutta toivomme kuitenkin, että voimme rakentavassa hengessä tehdä edelleen yhteistyötä. Okay, thank you. We've now be... Kiitos. Muuten tänne on nyt ihmisoikeusvaliokunnan puheenjohtaja sanoo esittelijä Versiat tullut tänne paikalle, joten hän saa tämän keskustelukierroksen lopuksi puheenvuoron. Vai haluaisiko hän nyt käyttää puheenvuoron? Ajattelen vain, että kun hän tuli juuri nyt paikalle, ehkä hän olla ensiksi kuunnella, vai... Mutta jos olette valmiita nyt käyttämään puheenvuoron, niin olkaa hyvä. Anteeksi, että olen myöhässä, mutta Natasha esitteli tämän mietinnön ja käsitteli tarkistuksia ja mietimme kompromisseja. Olen myöskin Liven täysjäsen, jossa keskustelemme eurooppalaisesta turvapaikka-oikeudesta. Nämä aiheet ovat tiukasti kytköksissä. Me, Marina Albiel oli paikalla ihmisoikeusvaliokunnassa. Tiedän suunnilleen, missä mennään. Tiedän myöskin tarkastusehdotuksenne ja kompromissiehdotuksenne ja haluaisin painottaa jotakin kohtia. Minusta tässä on isompi puute tässä mietinnön työssä. Meillähän hyväksyttiin viime viikolla – mietintö täysistunnossa, joka käsittelee eurooppalaista politiikkaa. Ja, ja nyt meillä on alivaliokunnan mietintö, josta äänestetään AFETissa, joka käsittelee kolmasen maiden maahanmuuttajien ihmisoikeuksia ja ongelmatiikka on asettaa maahanmuuttokysymys globaaliin kontekstiinsa, ei eikä ainoastaan niin, että meillä olisi vain Eurooppa-keskeinen lähestymistapa, anteeksi, vaan, vaan käsittelisimme maahanmuuttopolitiikkaa kokonaisuudessaan, johon pyritään mietintön johdatoisissa. Esitän kysymyksen, miten ihmisoikeudet ja maahanmuuttajien ihmisoikeudet näkyvät kolmessa maassa ja miten EU-politiikka ulkoisessa politiikassa, erityisesti kehityspolitiikassa, voisi auttaa heidän tilanteensa parantamiseksi. Oikeudella. Meillä on 300 tarkistusta, joka on sinänsä pikkuhaaste. Meillä on aamulla varjoesittelijöiden kanssa aika rakentava keskustelu. Meillä on sama toivomus. Konsensuksen löytäminen, mahdollisimman laajan konsensuksen la- löytäminen ja, ja toivon, että voitte hyväksyä nämä hyödylliset tarkistukset ennen kompromissien tarkistusten takarajaa, koska se olisi keino ottaa Devin tarkistukset, kompromissit tarkistuksiin. Meillä on jotakin yhteisiä huolenaiheita, Tästä yksi on minusta olennaisin. Eli EUn kehitysapua ei pidä käyttää huonoon hallintoon. Ja kehitysavun suhteen meillä on substantiaalinen ongelma. Meidän täytyy olla erittäin tarkkana siellä. Haluaisin vain kertoa, missä hengessä toimin. Ja olen hyvin avoin yhteistyön suhteen. Nämä kysymykset ovat kytköksissä kehityspolitiikkaan olennaista unohtamatta, että että tämä liittyy haaste maahanmuuttajien oikeuksien suhteen. Monet maat, joita kehitysapu koskee, niin joukossa on hyvin vähän maita, jolla on politiikka ottaa huomioon maahanmuuttajien ongelmat. Geneven sopimuksen ja turvapaikkaa oikeuden kunnittamisen. Tämä on tämä iso ongelma, jota me painotamme. Uskon, että alivaliokunnassa on konsensus tämän suhteen. Kiitos paljon. Olemme täällä samaa mieltä siitä, että komissiolta ja neuvostolta halutaan globaalia ratkaisuja, ratkaisua maahanmuuttokriisiin, joten meidän pitää kattaa kaikki eri näkökohdat ja pitää katsoa, että valikoinnista tulee yhdenmukaista viestiä. Seuraavaksi Charles Görens. Oui, merci, euh, merci. Kiitos. Kiitos myös Rova Bergia, että hän esitti kantansa tässä asiassa. Minua huolestuttaa ensinnäkin EUn uskottavuus tässä kysymyksessä. Olemme kaikki samaa mieltä tässä valiokunnassa siitä, että käsitellä, tai siis ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja että näitä henkilöitä kohdellaan ihmillisesti, kuitenkin tiettyjen EU-johtajien sanavalinnat vain pahenevat ja en, sen sijaan, että käytäisiin rauhallista omasta keskustelua, niin keskustelu vain kiihtyy, mitä ei voida hyväksyä ja tämä kaikki vaikeuttaa tehtävämme. Toiseksi no ei yhdessä lausunnossa voida ratkaista vain, ratkaista kaikkia kysymyksiä. Ei voida ratkaista kaikkia kriisejä, jotka on mainittu tässä mietinnössä. Haluaisin sanoa pari sanaa kohdasta kahdeksan, johon on tarkistuksia. Siinä oli kompromissitarkistus tarkemmin sanottuna, jos tietoni ovat oikein. Tämä liittyy siihen, että tämä velka peruttaisiin, totta kai velka, se on murskaava taakka näiden maiden kehitykselle. Kuitenkin, jos on velkaa, niin jonkun pitää lainata ja pitää olla joku, joka ottaa lainaa, siis jos annetaan velkaa. Se, mikä minua häiritsee tässä kohdassa kahdeksan ja kompromississa, on lainanottajan vastuun puuttuminen. Tässä rahahan katoaa. Ja sitten ollen nämä rikkaat maat vain jatkavat köyhien rahoittamista. Kyllä periaatteessa olen sen puolesta, että velkaa voitaisiin perua sillä ehdon, että otetaan käyttöön uusi lähestymistapa, selitän tarkemmin sen sijaan, että puhtaasti vain perutaan tämä velka niin nämä lainanantajamaat ja kansainväliset instituutiot, heille pitäisi sanoa, että selvä, luov... olemme valmiit lykkäämään tätä velkaa sillä ehdolla, tai velan takaisinmaksussa sillä, että se osuus, jota ei maksa takaisin, muutetaan velaksi, joka maksetaan paikallisessa valuutassa – takaisin maksettava osuus ei mene siis lainanantajalle takaisin, vaan tämä raha pitäisi käyttää sosiaalisella sektorilla, koulutusalalla, terveysalalla, kestävä kehitys, vesi ynnä muut. Raha pitäisi käyttää siis siihen näin ollen. Maa ottaa itse vastuun, eikä siis velkaa peruta vain sinä, tai sinänsä vain pyyhkäistä pois ja tehdään se, mikä on mainittu tässä tarkistuksen tavoitteessa. Eli ollaan tehty jotakin hyvin rakentavaa tämän maan eteen. Näin ollen vastuullistetaan tätä maata, se ottaa itse vastuuta kehitysnäkökulmasta katsottuna, erityisesti kestävän kehityksen näkökulmasta katsottuna. No, en nyt vielä tiedä, miten ryhmäni tulee iltapäivällä äänestämään, mutta jos valiokunnalle sopii, että tätä ongelmaa käsitellään tällä tavoin. Tai toisaalta voitaisiin laatia sitten erityiskertomus tästä velasta. Mutta ehkä voidaan saavuttaa laaja konsensus valiokunnassa. Olisin valmis ehdottamaan se, että äänestäisimme puolesta, jos tähän ehdotukseen suostutaan. Kiitos seuraavaksi Heidi Hautala. thank you very much. Kiitos. Minä uskon, että olemme saaneet hyviä neuvoja kollega Silva Pereiralta ja kollega Versiatilta siitä, että pitäisi pitäytyä tässä aiheessa. Aihehan on ihmisoikeudet ja muuttoliike kolmansissa maissa. Eli pitää kunnioittaa sitä, mitä tämä tarkoittaa EUn ulkopolitiikassa ennen kaikkea kehitysyhteistyöstä. Olen molempien puhujien kanssa ja herra Görsin kanssa samaa mieltä siitä, että emme voi kaikkia turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan ongelmia tässä lausunnossa ratkaista, joten mietin, että pitäisiköhän meidän tarkastella uudelleen liittyvätkö kaikki lausunnon elementit suoraan tähän otsikon aiheeseen. Ja lisäksi vähemmistöjen oikeudet ja maahanmuuton perussyyt, ne ovat kyllä sopivia, mutta haluaisin puhua vielä kompromissista kahdeksan tai tarkistusta kahdeksan. Mielestäni ensimmäinen ensimmäinen lause on hieman liian käskevää. Siinä puhutaan velan peruuttamisesta. Haluammeko, haluammeko todella sanoa näin? Loput, loput voi olla aivan hyvä näin, mutta mielestäni tämä ei ole elegantti ratkaisu kompromissiksi. Mutta tarkistukset ja kompromissit ovat ö, kyllä parantaneet tätä lausuntoa, koska minusta se oli alun perin hieman liian ideologinen. Kiitos. Seuraavaksi kollega Frunzulika. Thank you very much. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Painottaisin paria ideaa, jotka haluaisin esittelijän ottavan mukaan tarkistuksiin. Lähinnä sen, että EUn kehityspolitiikkaan päätavoitteena pitäisi olla köyhyyden poistaminen. Minusta kehitysavun pitäisi puuttua suoraan äh, maahanmuuttoon syihin, taloudellisiin, poliittisiin, sosiaalisiin tai ympäristösyihin. Painottaisin, että kehitysapuohjelmia ei pidä käyttää puhtaasti maahanmuutto- ja rajavalvontatehtäviin. Lopuksi täytyy myöntää, että kytkös kehityksen ja maahanmuuton välillä on monimutkainen. Ei pidä kiistää sitä, että kehitys voi ää, vähentää pakkomuuttoa, lisätä kapsaatin rakentamista, ää, parantaa konfliktin ratkaisua ja lisätä ihmisoikeuksien kunnettamista. Ja toivon, että esittelijä ottaa huomioon nämä ideat. Kiitos. Ehkä myös minulta yksi kommentti kohdasta kahdeksan. En oikein ajattele, että ihmisoikeusrikkomukset voitaisiin ratkaista automaattisesti vain sillä, että velka annettaisiin anteeksi. Käsittääkseni ihmisoikeusrikkomukset johtuvat ennen kaikkea siitä, että hallinnot ovat tällaisia ihmisiä vainoavia hallituksia. Ehkä hallituksia pitäisi kritisoida. No ymmärrän kyllä perustelut tämän takana. Voidaan ajatella, että saadaan parempia sosiaalisia oikeuksia ja muita oikeuksia, kun enemmän on varoja, mutta eivät maat välttämättä näitä lisävaroja käytä automaattisesti terveydenhoitoon ja koulutukseen ja tällaisen ruohonjuuritason toimiin. Mm kaikki eliitit maailmassa, esimerkiksi Panamassa, olemme nähneet, että mitä tapahtuu, kun ihmiset haluavat piilottaa varojaan. Ymmärrän kyllä ajatuksen tämän takana, mutta mielestäni sitä ei ole ehkä ilmaistu oikein tässä. ulkosuudenhallinnon edustaja on kyllä paikalla, mutta ilmeisesti hän ei halua puheenvuoroa, joten annankin suoraan puheenvuoron takaisin valmistelijalle Albiel Guzmanille. Kiitos. Haluaisin kiittää kaikkia kommenteista ja rakentavasta lähestymistä vastaan. Meillä on muutama huomio itsellenikin. Kaikki, oli varmasti selvää, että emme voi käsitellä koko tätä maahanmuuttokysymystä tässä yhdessä lausunnossa. Meidän pitää pysyä tässä otsikossa ihmisoikeudet kolmannessa maissa Minusta siinä ei ole mitään vikaa. Ongelma on se, että joko kyllä vai ei tämän otsikon alle voidaan kerätä kritiikkiä siitä, miten EU-politiikat vaikuttavat ihmisoikeuksiin kolmansissa maissa. Tässä olemme varmasti eri mieltä. Joten haluaisimme selittää, miten EU-politiikat, miten ulkoinen ulkomaanvelka, sotilastoimet, monikansalliset yhtiöt vaikuttavat ihmisoikeuksiin Kolmasissa maissa. Mutta tämän päivän keskustelun jälkeen lienee selvää, että vaikka lähtökohtamme ovat hyvin erilaiset, niin olemme saavuttaneet tietynlaisia kompromisseja. Tämä lausunto voi mennä eteenpäin, jota haluaisin kiittää kaikkia teitä tästä. Tätä tulee velkakysymykseen. Vaikuttaa siltä, että se herätti paljon kommentteja. Edustaja Görensä hänen kommenttinsa oli hyvin mielenkiintoinen. Ehkä tässä valiokunnassa voitaisiin käydä keskustelua tai voisi olla mietintö tästä velan anteeksiantokysymyksestä. Se kaikki, kaikki meitä se varmasti kiinnostaa, mutta mitä tulee tähän lausuntoon, niin en tiedä paljonko liikkumavaraa meillä nyt on. En tiedä, että voisiko olla suurinen tarkistus tai voitaisiinko muuttaa kompromissia, sillä se, mitä sanoitte, on mielenkiintoista kyllä siitä, että yhdistettäisiin tämän, tai olisi tätä velan anteeksiantoa tai uudelleen, rakent, uudelleen strukturointia ja että varoja käytettäisiin sosiaalisen tai siis yhteiskunnan rakentamiseen, mutta kiitos kaikille. Thank you very much. Kiitos paljon. Haluaisin kollegoille sanoa vielä, että tästä äänestetään iltapäivällä. Arvo Versia, haluaisitteko te vielä puheenvuoron? Jos ei, niin toivotan vain kaikkea hyvää. Kuulin tuossa, että teillä on monia tarkistuksia esitetty. mietintöön. tietysti mietinnä on erityisen tärkeä. Näin, että teillä on myös lehdistötilaisuus tänään seksuaalisesta väkivallasta Tsadissa. Ja tästäkin aiheesta varmasti valiokuntamme olisi, olisi halukas kuulemaan. Olen, olemme siis kiitollisia teidän tekemästänne työstä tämän aiheen eteen. Ja olemme valmiita tekemään yhteistyötä ihmisoikeusvaliokunnan kanssa tässäkin aiheessa. Joten onnea vain tuohon lehdistötilaisuuteen. Siirrymme esityslistan kohtaan yhdeksän, joten vielä vaihdamme paikkoja täällä edessä. Tämä on tärkeä aihe, joten toivon, että kollegat pysy, jäävät tänne Tämä on kohta yhdeksän kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalaisen konsensuksen uudelleen ja asiakirjoissanne teillä on Saksan kehitysinstituutin, kehitysinstituutin ähm, briefing-asiakirja äh, tästä asiasta ja tästä juuri puhumme nyt. Okay, colleagues, as I said. Hyvät kollegat, kuten sanoin, tämä on erityisen tärkeä aihe valiokunnallemme. Viime kokouksessa kerroimme jo kollegoille, että kestävän kehityksen tavoitteiden valossa Euroopan komissio on sanonut, että se haluaa päivittää kehityspolitiikkaa koskevaa eurooppalaista konsensusta. Monet kollegat eivät olleet parlamentin jäseniä, kun vuoden 2005 syyskuussa komission neuvosto ja parlamentti allekirjoittivat tämän konsensuksen, niin myöhemmin sitten ulkosuhdehallinto. Tämä asiakirja määritteli periaatteet siitä, miten EU-ssa ja jäsenvaltioissa itse kehitysyhteistyöpolitiikan pitäisi toimia. Ja tästä lähtien, vuodesta 2005 lähtien ollaan pyritty parantamaan jäsenvaltioiden yhteistä suunnittelua ja tämä oli tärkeä hetki tuolloin vuonna 2005, mutta siitä on nyt yli kymmenen vuotta siitä. Sen jälkeen, no vuonna 2005 olimme kunnianhimoisia, me halusimme poistaa maailmanlaajuisesti köyhyyden, silloin oli tuo kehitysavun huippukous, kaikki lupasit 0,7 prosenttia kehitysavulle, ja sitten kuitenkin tapahtui tämä, tuo talouden romahdus, olosuhteet muuttuivat, kriisejä tuli enemmän. Nyt olemme oikeastaan hieman pessimistisempiä kuin vuonna 2005. Komissio on nyt siis ilmoittanut, että se aikoo tätä konsensusta päivittää. Aiotaan aloittaa julkinen kuuleminen toukokuusta elokuun loppuun ja sitten parlamentille annetaan marraskuussa ehdotus tästä uudesta konsensuksesta. Ja nyt haluamme tulevana kuukausina tässä valiokunnassa vaikuttaa komission työhön, kun se laatii tätä uutta konsensusta. ST ja EPP-ryhmä yhdessä antavat esittelijät tähän aiheeseen, sillä tämä aihe on niin keskeinen. On nyt se hienoa, että lyhyellä varoitusajalla olemme saaneet tänne Kristin Hakenesin Saksan kehitysinstituutista. Tämä GDI on laatinut tämän briefing paperin konsensuksesta, joten on hienoa, että hän voi nyt täällä puhua meille. Ainakin suoraan Kristin Hakenesille puheenvuoron. Ähm, Paljon kiitoksia, että kutsutte minut tähän tärkeään keskusteluun ja että sallitte minun osallistua tähän keskusteluun prosessin varhaisessa vaiheessa, kuten Rova puheenjohtaja totesi. Eurooppalaisen konsensuksen sen keskustelu on alkamassa. Keskustelusta tulee erittäin tärkeä EUn kehityspolitiikalle, koska uudistettu konsensus luultavasti ohjaa EUn kehityspolitiikkaa seuraavan muutaman vuoden ajan. EUn kehityspolitiikka tällä hetkellä käy läpi perusteellista muutoskautta – EUn sisällä on joukko kriisejä, talouskriisi, epätasa-arvo kasvaa jäsenmaiden sisällä, populismi vahvistuu, meillä on pakolaiskriisi. Eivätkä nämä kysymykset ole vain EUn sisäisiä. Ne vaikuttavat myös siihen, miten kumppanimaat mieltävät EUn. Ne vaikuttavat myöskin Euroopan kehitysyhteistyön legitimiteettiin ja uskottavuuteen. Näiden keskustelun rinnalla meillä on joukko globaaleja haasteita. Kansainvälinen konteksti muuttuu. Ilmastonmuutoksen vaikutukset, biodiversiteetti, monimuotoisuuden vähentäminen, epätasavuuden köyhyysasteen muutokset, jossa kehitysmaita poliittisen toiminnan ala kapenee – ja tilanne on herkkä, hauras monissa maissa. Ja osana tätä globaalia kontekstia ja sisäisistä syistä EU tulee lähikuukausina komissio, ulkosuhdepalvelu ja se valtiot tulevat miettimään, mikä on kehityspolitiikan vaikutus osana EUn ulkosuhteita – keskustelukysymykset tulevat olemaan, mitä kehityspolitiikka voi tehdä, sen näihin haasteisiin, mitä se voi, miten se voi edistää maailmanlaajuista kestävää kehitystä, miten kehityspolitiikka voi olla läheisemmässä yhteistyössä muiden politiikka-alueiden kanssa globaalin kestävyyden lisäämiseksi äh, humanitaarisessa avussa, kaupassa, ilmastonmuutoksessa. Keskustelun ajoitus uudesta konsensuksesta on erittäin hyvä. Meillä on mahdollisuus osoittaa sekä kansalaisillemme että ulkopuolisille kumppaneille että haasteista huolimatta. Kehityspolitiikan al- alueella toimijat ovat vahvasti sitoutuneet yhteistyöhön, läheisempään yhteistyöhön. Mitä Euroopan kehityskonsensus, joka 2006 allekirjoitettiin, mitä se on saavuttanut? Tämä oli ensimmäinen kerta, kun EUlla oli yhteinen näky ja yhteiset suuntaviivat yhteiselle kehityspolitiikalle sekä EU-toimielimille että jäsenmaille. Se on lisännyt EUn kehityspolitiikkaan näkyvyyttä ja asetanut kehitysyhteistyöä enemmän kuin jäsenvaltioiden ja instituutioiden summa. Se on vaikuttanut keskusteluihin monivuotisesta rahoituskehyksestä sekä 2007 aikoihin myöskin kehitys yhteistyön välineisiin. Se on vaikuttanut uusien jäsenvaltioiden politiikkaan ja sillä on ollut tärkeä osa EUn aseman vahvistamisessa kansainvälisessä keskustelussa, jotka käsittelevät avun tehokkuutta. Selvää kuitenkin, että viime muutamana vuotena, tämä asiakirja vuodelta 2005 viime vuosina, teksti on menettänyt relevanssia. Toinen osa konsensusta – jossa on keskusteltu, mikä on toimielimien politiikka ja komission politiikka. Tämän tilalle on tullut tämä muutosagenda. Konsensus on ollut vahvasti ankkuroitunut millennium kehitystavoitteisiin. Ja aika perustavia muutoksia selvästi tarvitaan. Uuden konsensuksen pitäisi olla jälleen voimakas poliittinen ilmaisu. Se pitäisi antaa strateginen näkemys politiikalle. Asiakirjan pitäisi olla suht lyhyt ja hahmotella prioriteetteja ja periaatteita menemättä turhaa yksityiskohtiin. Viimeiset 5-6 minuuttia käyttäisin neljän kohdan käsittelyyn, jota kollegani Saksan kehitysinstituutissa ne, jotka minunkin mielestäni ovat tärkeitä. Ne voivat olla hyvin näkyvillä keskustelussa. Säästi 2030 kestävän kehityksen agenda, joka hyväksyttiin viime vuoden syyskuulla. Sen pitäisi olla selkeä viite uudelle konsensukselle. Tämä muutosagenda määritteli kaksi prioriteettia. Instituutioiden politiikan demokraattinen hallinta, inklusiivinen kestävä kasvu. Ne ovat luultavasti hyviä keskustelun lähtökohtia, mutta 2030 agendan ja ilmastosopimuksen pohjalta, Pariisin viime vuoden sopimuksen pohjalta, globaalit haasteet ja ilmastonmuutokset ovat relevantimpia uudessa konsensuksessa, on tarvetta laajentaa EUn kehityspolitiikan tavoitetta ja painottaa enemmän globaalia haasteita, ilmastoa ja ympäristökestä, kestävyyttä. Ja sitten keskitulosten ja rikkaampien kehitysmaiden yhteist- kansainvälisen yhteistyön vähentäminen. Me, keskituloiset ovat noin 104 maata, nämä millennium maat ovat noin 30 prosenttia globaalista BKTstä. Mutta yli puolet maailmankäyvistä asuvat siellä ja niiden panos hiilidioksidipäästöihin on kasvava Tämä ei ole mitenkään yhdenmukainen ryhmä, päinvastoin vaan ryhmä on hyvin kirjava. Mutta keskituloiset maat ovat relevantteja kumppaneja. Ja meidän täytyy työskennellä niiden kanssa, globaalien haasteiden kanssa. Komission politiikka on muuttunut suhteessa keskituloisiin maihin. Muutosagenda on ottanut tämän erilaistamisperiaatteen ja nykyisessä monivuotisessa rahoituskehityksessä äh, apua äh, maiden, jotka ovat yli keskiarvon tuloltaan sitä vähennetty. Monissa jäsenmaissa käydään ihan samanlaista keskustelua. Jäsenmaat ovat uudelleen määrittelemässä suorittain keskituloisiin maihin. Eli keskustelu on hyvin ajatettu koska voimme pyrkiä konsensukseen toimielimen jäsenvaltioiden kesken, miten osallistaa keskituloiset maat. Voimme luoda täydentäviä yhteistyöstrategioita. Keskituloisten maiden yhteistyökeskustelut ovat olleet vähän puolustushenkisiä, ne ovat enemmän keskittyneet siihen, miten, milloin vähentää tai lopettaa kehitysapua. Ja perustavampi kysymys on, miten osallistaa nämä maat, osallistaa niiden kanssa globaaliin kehitykseen, jos kehitysavulla ei ole enää sitä etumaista osaa yhteistyössä näiden maiden kanssa. Miten EU voi luoda yhteistyöpaketteja, jossa paketoidaan kehitys, kauppa, ilmasto ja muita alueita, jotka houkuttelisivat näitä maita osallistumaan yhteistyöhön EUn kanssa. 2030 agenda antaa meille tärkeää viittaa teen yhteistyötä näiden maiden kanssa. Jos EU suhtautuu 2030 agendaa vakavasti ulkoisessa politiikassa, nämä maat ovat avainkumppaneita. Kolmas kohta liittyy yhteistyöhön haavoittuvassa asemassa olevien maiden kanssa, joka on varmasti tärkeä osa uutta konsentusta. Tämä haavoittuvassa asemassa oleminen on tärkeämpi termi kuin aikaisemmin, kun konsensus hyväksyttiin 2007, on ennustettu, että 2030 mennessä puolet maailman köyhistä elävät haavoittuvissa konfliktimaissa. Kehitysmaat avun panos konfliktien estämiseen, pitkän aikavälin kestävyyteen ja, ja haavoittuvien valtioiden asemaan on olennainen osa keskustelua. Täytyy taata, että EU ei käytä apua lähinnä lyhyen aikavälin turvallisuustavoitteisiin, vaan pitkän aikavälin vakauteen ja instituutioiden inklusiivisuuteen. Instituutioimielimet selvästi panostavat enemmän lyhyen aikavälin turvallisuuteen ja turvallisuussektoriin. Ja kun turvallisuustilanne heikkenee niin naapuristossa kuin muualla, tämä on tärkeää. Meillä on näitä huolenaiheita, mutta samaan aikaan tämä turvallisuussektorin tuen pitäisi kulkea käsikädessä demokraattisten instituutioiden ja demokraattisen hallinnan tukemisen kanssa ja pitäisi varmistaa, että EU tukee pitkän aikavälin vakautta eikä ainoastaan lyhyen aikavälin vakautta. Tällainen merkittävä keskustelu yhteistyössä haavoittuvimmaten kanssa koskee kehitysavun ja humanitaarisen avun suhdetta. Meillä on eurooppalainen humanitaarisen avun konsensus vuodelta 2008. Ja kun kehityskonsensusta uudistetaan, pitäisi pitää huolta, että yhteyttä humanitaarisen apuun vahvistettaisiin. Neljäs viimeinen kohta koskee politiikan johdonmukaisuutta. On ollut tärkeä osa eurooppalaista konsensusta, että politiikkaa pohditaan konsensukseen. Konsensus on auttanut nostamaan näitä teemoja korkeammalle EUn e agendalle. Yksi tärkeä läksy kehityskeskustelusta kuitenkin on, että kehityspolitiikka voi tehdä aika vähän johdonmukaisen agendan edistämiseksi, jos muut politiikka-alueet eivät koe, että niillä on voimakkaita kannustumia osallistua kehityskeskusteluihin. Viime keskiviikkona te keskustelitte Mogherinin korkean edustajan kanssa EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikan strategiasta. Mogherin sanoi, esti vahvan näkökohdan, että meillä pitäisi olla aidosti globaali strategia. Prioriteettien pitäisi koskea sekä YUTPtä kuin EUn ulkoisia toimia laajemmin, mukaan lukien kehityspolitiikka yhteistyö. Eli on tärkeää, että valiokunta että voimakkaan keissin sen, että sen puolesta, että globaalit toimet ovat osa EU-politiikkaa ja osa globaalia strategiaa, koska silloin tämä johdonmukaisuuden koherenssin säilyttäminen onnistuu paremmin. Olisi paljon helpompaa edistää kestävän kehityksen politiikkakoherenssia, jossa se osa globaalia strategiaa, kuin jos se olisi osa eurooppalaista konsensusta. Sitten pari irtokommenttia. Tämä konsensuskeskustelu on tärkeää, koska se muokkaa todennäköisesti EUn ulkotoimia, erityisesti kehityspolitiikkaa lähivuosina. on varmasti voimakas vaikutus rahoitusvalinnoiden uudistamiseen seuraamassa moni tässä rahoitusvälineissä ja Tämä vaikuttaa myös suhteisiin AKT-maihin. Sekin on keskustelun alla. Tärkeää myös, miten prosessi organisoidaan. Meillä on tavanomaisia menettelyjä, mutta sen lisäksi on tärkeää, että etsiä kumppaneita Afrikasta, Latinalaisesta Amerikasta, Aasiasta, kuulla heitä heidän odotuksiaan Euroopan politiikalta ja miten ne mieltäisivät EUn tulevan politiikan itselleen hyödylliseksi. Saksan kehitysinstituutissa ja eurooppalaisten aivorihikumppaniemme kanssa. Me kovasti odotamme tätä keskustelua ja odotetaan meitä. Voimme jatkaa keskustelua ja yhteistyötä kanssanne. Okay, thank you very much. Kiitoksia, että sanoitte, mikä olisi teidän, mitkä olisivat teidän ensimmäiset ajatuksenne tästä uudesta konsensuksesta. Ensiksi Davos Tier EPP-ryhmästä. Kiitos alustuksesta. Kuten alustaja sanoi, tämä nykyinen konsensus perustuu ennen kaikkea vuosituhattavoitteisiin ja nyt uuden konsensuksen pitäisi perustua kestävän kehityksen tavoitteisiin – SDG 16 on ehkä innovatiivisin. Se keskittyy rauhaan ja kehitykseen. Ja tämä pitäisi olla yksi pääasioista, joka otetaan huomioon uudessa konsensuksessa. Kun katsomme Saksan kehitysinstituutin kantaa esimerkiksi holistisesta turvallisuuskonseptista ja demokraattisesta hallinnosta. Nämä ovat kaikki sellaisia asioita, jotka ovat aivan samassa linjassa meidän kantamme kanssa EPPssä. Tässä mielessä nämä ovat juuri niitä näkökohtia, jotka haluaisimme Euroopan komission ottavan huomioon uudessa kehityspolitiikkaa koskevassa eurooppalaisessa konsensuksessa. Ja tietysti pitäisi myös miettiä rahoitusta ja kestävän kehityksen tavoitteiden rahoittamista, innovatiivisia tapoja rahoittaa esimerkiksi SDG 16. Prioriteettina on esimerkiksi nämä määritelmät ja virallinen kehitysapu, tästä puhumme OECDn kanssa myöhemmin. Ja tämä pitäisi uudessa konsensuksessa myös saada käsiteltyä. Te puhuitte ennen kaikkea myös pitkästä aikavälistä ja sen, sen tavoitteesta. Eli ei pitäisi keskittyä pelkästään lyhyen aikavälin turvallisuuteen, vaan pitkän aikavälin. Me olemme tästä aivan samaa mieltä. Me uskomme, että näinä aikaina kehitysyhteistyön prioriteettien pitäisi tehdä instituutioista avoimempia, osallistavampia. Tämä on keskeinen kysymys kestävän kehityksen saavuttamisessa. Tässä siis vain muutama noista asioista, jotka halusin ottaa esille tässä ensimmäisessä keskustelussa. Tämähän on nyt ensimmäinen keskustelu uudesta konsensuksesta, sillä syvennämme vielä näitä keskusteluja, kun valmistelemme omaa mietintöämme. Kiitos paljon. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi Charles Görens. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös Rova Hakeneshille, joka avasi tämän keskustelun hyvin mielenkiintoisella analyysillaan. Puhuitte näistä oleellisimmista aspekteista. Ensimmäinen kysymys, jota pohdin, että mitä tapahtuu, jos ei päästä sopuun komission kanssa ja neuvoston kanssa eurooppalaisesta konsensuksesta. Vastaus on selvä, ei mitään toinen kysymys, mitä tapahtuu, jos onnistetaan saamaan sopu heidän kanssaan. Vastaus on myös ei mitään sillä ehdolla, että otetaan vakavasti se, mitä tähän asiakirjaan kirjataan. Ensimmäinen päätelmä konsensuksen panosta vuotta 2005 on, että sitä ei ole otettu tosissaan. Ei ole mahdollisuutta käydä keskustelua neuvoston kanssa. Se on aina poissa. tämä on yksi toimija, jota nähdään neuvottelupöydän äärellä, jotta päästään sopuun konsensuksesta. Ja sitten se katoaa. Ja no sitten kun on todettu, että on epäonnistuttu muussa rahoituskysymyksessä ja näyttöä on osoitettu kyllä, ja ei ole pystytty noudattamaan tätä tärkeää periaatetta, josta kuitenkin sovittiin, nimittäin rahoitusosuus, joka olisi 0,7 prosenttia BKTstä, käytettäisiin kehitysyhteistyöhön. Voitaisiin sopia uudesta eurooppalaisesta konsensuksesta, jossa kirjataan, että jos 15 vuoden kuluttua ei olla päästy tähän tavoitteeseen tai vuodelta 2015, niin sitten sovitaan uudesta määräajasta että tavoitteet lykätään eteenpäin vain, jos niitä ei ole saavutettu. Joten tässä toimielinten pitää nyt lisätä uskottavuuttaan ja metodi tulee olemaan tärkeä. Täytäntöpano ja Stier, edustaja Stier juuri sanoi sen, että niin, ilmoitukset, aikamukset tässä nyt eivät puutu, vaan täytäntöönpano ja mekanismit, joilla valvotaan täytäntöönpanoa. Kuitenkaan meillä ei ole näitä mekanismeja, joilla valvotaan täytäntöönpanoa Joten ihan ensimmäinen tavoite näissä neuvotteluissa pitää olla se, että sanotaan, että jos onnistutaan sopimaan niin jostakin asiasta, sanotaan, mitä pitää tehdä. No tehdään sitten se, mitä sanotaan ja luvataan ja antakaa meille keinot valvoa sitä, että jos se, mitä on luvattu, on myös toteutunut. Epäonnistumisten luettelo tässä viimeisimmän konsensuksen suhteen on pitkä. Toiseksi se, mitä pitää tehdä minusta, on olla vastuullisempia, päättäväisempiä, koherentimpia, innovatiivisempia ja konkreettisempia muun muassa tässä toiminnassa. Puhuitte asiasta, joka on tärkeä ja josta tullaan puhumaan paljon. Miten tullaan tätä erottamisperiaatetta soveltamaan jatkossa tehtiin se valinta, että sanottiin, että me aluksi siis tehtiin tämä toteamus, että nämä maat, jos keskitulotason maat voivat käyttää resurssejaan, no sanotte, että 50 prosenttia näistä köyhistä on näissä hauramissa maissa, 50 prosenttia näistä muista köyhistä asuvat joko no, kehittyvissä maissa tai kehittyneissä maissa tai teollistuneissa maissa tai näissä kaikissa kategorioissa. Mitä sitten tehdään? Jatketaanko kehitysvarojen antamista sitten tällaisessa tilanteessa näihin kehittyviin maihin? No komissio on tehnyt selvän valinnan, jota parlamentti on tukenut, eli että luovutaan tämän tyyppistä rahoituksesta, eli miten tullaan testaamaan kehittyvien maiden vastuullistamista, miten käytännössä näitä periaatteita sovelletaan ilman, että jyrsitään näitä varoja, joita nyt jo puuttuu paljon. EUn jäsenmaat toisaalta rahoittavat tätä Afrikan erityisrahastoa, mutta toisaalta Valletassa tehtiin näitä hienoja ilmoituksia. Ja nyt aletaan noin 11-12 prosentissa luvatuista summista, joita tehtiin Valletassa. Pitkän aikavälin vakaus, samaa mieltä. Hallinto, kyllä. Minusta pitäisi lisätä vielä No sen lisäksi, mitä jo puhuin tästä täytäntöpanometodista, alueellistaminen, joka on minusta äärimmäisen tärkeä. Ennen kuin tulitte paikalle, käsittelimme maahanmuuttokysymystä. Maahanmuutto ja muuttoliike on alueiden välistä, intraregionaalista, eli 90 prosenttia köyhistä siirtyy köyhästä maasta toiseen, kehittyvästä maasta toiseen Afrikan sisällä. Vastauksia tarvitaan, jotta voidaan vahvistaa miten tehokkaasti toiminta toteutuu aluetasolla. Lopuksi vielä yksi tärkeä asia. No ensinnäkin rahoituskysymysten suhteen. Mitä suosittelette meille, jotta rahat, jotka on suunnattu köyhyyden torjuntaan, että niitä ei niitä eivät käytä, että niitä käytetään väärin, sillä parlamentin sisällä on kiistaa siitä, että miten kaikkia, kaikkia toimia rahoitetaan. Komission jäsenvaltiot eivät ole päässeet sopuun, miten erotellaan näiden, näitä varoja, eli joista määritelmä hyväksytään, Nyt tarvitaan uusia varoja. Pitää siis määritellä tämä lisärahoitus ilmastotoimien suhteen ja toiseksi tästäkin tullaan keskustelemaan jatkossa, eli miten rahoitetaan se, että turvallisuusrakenteita rahoitetaan. Se, on kaik- se heittää varjonsa kaikkien aiheiden yllä aina kun on pommiiskuja tai terroriskuja, niin houkutus on suuri rahoittaa kaikkia tarpeita, jotta nyt ei voida pakoilla kehitysmaissa. Tietysti pitää vahvistaa tiedustelutoimintaa ja turvallisuusviranomaisten varoja. Mutta kärsiikö kehitysrahoitus tästä vai tuleeko lisärahoitusta? Tässä siis minun kantani. Tarvitaan selvää strategiaa, jossa käyn läpi kaikki tarpeet ensin inventaarimaisesti ja sitten kysytään jäsenvaltiolta, ovatko he valmiit hyväksymään rahoittamaan tämän kaiken. Kun katsotaan, miten jäsenvaltiot ovat nyt toimineet, he antavat vain yhden prosentin muutistaan EUlle. Ja jos nyt pysytään näissä rajoissa, niin kaikki budjetit tulevat kaventumaan ja pelkäänpä, että kehitysbudjetti tässä kaventuu kaiken eniten. Vetoan nyt tässä uskottavuuden puolesta viimeinen ehdotus. Voisitteko olla erilainen äänen kannattaja, varmitin ääni ulkopuolelle, että ainoa tapa varmistaa, että jäsenvaltioiden sitoumuksia kunnioitetaan ja että ne ovat mitattavissa ja että niitä voidaan valvoa, on antaa kehitysvaliokunnalle valtuudet saada tänne valiokuntaan ne vastuuhenkilöt toimielimissä, jotka joutuvat nämä lupaukset täyttämään. Minusta pitää päättää tämä toiminta, jossa kaikki voivat pakoilla vastuuta ja tehtäviään ja vastuuvelvollisuuttaan. Eli jos nyt haetaan uutta kehityspolitiikkaa koskevaa eurooppalaista konsensusta, niin ei saa olla niin, että siitä tulee kollektiivinen vale, jotka kolme toimintaa jakaa. Nyt on totuuden hetki. Ja aikaisempi konsensus, no sen on sitten nyt viimeinen hälytysmerkki. Kiitos. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi Maria Hoibuh. Kiitos. Rova Hakenes, että tulitte tänne valiokuntaan. Kiitos tästä alustuksesta. Vaaditte enemmän sitovuutta tässä konsensuksessa ja tästä puhuikin Charles Görens, joten en siihen enää puutu. Haluaisin vain painottaa vielä, että kehityspolitiikkaa koskevassa konsensuksessa on tärkeää juuri täytäntöönpano. Tämä koskee ennen kaikkea kauppa- ja maan, maatalouspolitiikkaa, kun on kyse meidän omista intresseistämme, niin silloin kyllä johdonmukaisuus siitä kärsii nopeasti. Ja sitten kysymys kuuluu, tarvitsemmeko lisää varoja vai, vai maksetaanko tämä myös kehitysyhteistyövaroista, kun on kyse ilmastotavoitteista. COP21 on tärkeä saavutus tietysti, mutta samanlainen kysymys äh, tulee esille turvallisuusasioissa, ennen kaikkea hauras, hauraissa valtioissa turvallisuusasiat ovat ensisijaisesti esillä pitäisikö turvallisuuttakin rahoittaa. Mielestäni tässä tulee konflikti esille. Mielestäni olisi vaikea sanoa, että lähdemme sitä rahoittamaan. Eli olen Charles Görnsin kanssa samaa mieltä, että pitää selkeästi määritellä, mitä haluamme, mitkä meille tärkeää, mitä haluamme rahoittaa. Tärkeää tässä konsensuksessa on myös yksityisen sektorin vastuu. Se tuo etuja, jos otetaan yksityinen sektori mukaan, mutta samalla meidän pitää vaatia sitovaa vastuullisuutta yksityisellä sektorilta muun muassa sosiaalisia ja ympäristöstandardeja koskien. Eihän yksityisellä sektorilla niitä välttämättä aina, aina ihanteellisesti noudateta. Kaksi huomiota ja kysymystä vielä. Konsensuksessa ilmeisesti pitäisi olla edelleen tämä kaksi osaa, eli ensinnäkin periaatteet EUlle ja jäsenvaltioille ja sitten toisaalta eurooppalaisen kehitysyhteistyöpolitiikan periaatteet. Entä sitten tämä tämä EUn, nämä EUn menettelysäännöt täydentävyydestä ja työnjaosta kehitysyhteistyöpolitiikassa, sekin liittyy konsensukseen. Miten konsensuksella voitaisiin siis vaikuttaa tähänkin? Kiitos paljon. Um, Kiitos Maria. Ehkä vielä muutama kommentti minulta ja sitten pyydän Euroopan komission edustajaa sanomaan myös muutaman sanasen. Teidän ehdotuksenne ovat kiinnostavia tietysti tässä puhutaan myös kotonon sopimuksen tulevaisuudesta. On selvää, että meidän on nivottava nämä kaksi asiaa yhteen. Ilmeisesti ehdotatte, että meidän ei pitäisi ensisijaistaa suhteita tiettyihin valtioihin ja jättää muut sitten sivuun. Sanotte käsittääkseni, että ei pitäisi syrjiä mitään valtioita. Sanotte ilmeisesti, että kotonon sopimus ilmeisesti pitäisi lopettaa. Haluaisin kuulla vielä tarkemmin kannastanne tähän ja haluaisin vielä kuulla, kuulla konkreettisia esimerkkejä valtioista, joita on syrjitty, jos teillä on tällaisia tietoja. Turvallisuusasiat ovat tärkeitä. Miten kehityspolitiikka siis sopii EUn yritykseen laajentaa turvallisuuspolitiikkaansa? Tämä on myös yksi kysymys. Ja sitten keskitulotason maista. Jälleen kerran, en ole varma ymmärsinkö oikein, sanoitte, että pitäisi keskustella tästä, ähm, kun keskustelemme keskitulotason maiden kanssa, äh, kyse ei ole pelkästään avusta. Esimerkiksi Keniassa apu ei ole niinkään tärkeää, vaan esimerkiksi pääsykysymykset, kauppasopimukset, ne ovat tärkeitä. Mutta jos keskitymme keskitulotason maihin, niin eikö vaarana olisi, että jätämme huomiota köyhyyden kysymyksen, sillä vuosituhattavoitteissa oli ennen kaikkea kyse köyhyydestä ja nyt kestävän kehityksen tavoitteissa ö, käsitellään paljon laajemmin aiheita. Joskus puhutaan ilmastonmuutoksesta, sillä nämä kysymykset ovat tärkeitä esimerkiksi saarivaltioille. Eli miten voisimme, mitä olisitte mieltä keskittymästä köyhyyteen tässä uudessa konsensuksessa? Ja ehkä seuraavissa koordinaattoreiden kokouksessa pitäisi keskustella siitä, miten voisimme tehdä taustatutkimusta tämän nykyisen konsensuksen tuloksista. Mikä on vuodesta 2005 lähtien muuttunut kehityspolitiikassa? Mikä on uh, muuttunut? Onko jäsenvaltioiden välillä enemmän yhteistyötä? Oli siis mielenkiintoista tutkia tätä. Eli no on aina hienoa kehittää teorioita kehitysyhteistyöstä, mutta mikä on muuttunut paikan päällä? Onko tällaisia puoliksi valmiita projekteja nyt vähemmän? Onko enemmän keskitytty pitkään aikaväliin? Tämä olisi mielenkiintoista tietää. Nyt seuraavaksi Kaspar Fontini äh, DEFCO pääosastolta komissiosta. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Kiitos mahdollisuudesta kuunnella keskustelua, joka oli todella rikas ja hyödyllinen. Työtä tätä pitää tehdä uuden konsensuksen luomisessa. Sen täytyy olla vuoropuhelun tulosta eri tahojen kanssa. Ihan lyhyesti muutama asia keskustelun edistämiseksi. kun Agenda 2020 rr, siihen reagointia mietitään ja konsensusta ajatellaan, niin täytyy muistaa, että konsensuksen päivittäminen on yksi tärkeä, mutta ei ainoa reaktio 2030 agendaan. Komission työohjelmassa on jo kattava tiedonanto, jossa pyritään selittämään, miten komissio ja EU käsittelee 2030 agendan ulkoisia ja sisäisiä piirteitä. Tämä on tärkeää, tämä on universaali agenda ja meidän täytyy osoittaa, että myös sisäisesti olemme samaa mieltä. On varmasti paljon avainkysymyksiä, joita käsitellään muissa asiakirjoissa, jotka eivät ole osa konsensusta. Koherenssista täytyy huolehtia. Täytyy pitää huolta, että kokonaispaketissa on kaikki kysymykset, vaikka osa niistä ei olekaan mukana konsensuksessa – ja kun me konsensusta olemme halunneet päivittää, Agenda 2030 oli pohjana aikaisemmin millennium-tavoitteet. Tässä välissä on tapahtunut innovaatioita, joita uuden konsensuksen täytyy heijastaa, mutta eivät muutokset kansainvälisellä areenalla anneta syitä, Pariisin konferenssi, sen sellaiset ovat osa uutta konsensusta. Kaikkia trendejä pitää ajatella, että täällä on mainittu. Osa 2030 agendassa ja mukana. Mutta pitää muistaa, että jos haluamme olla relevantteja 2030, meidän täytyy ottaa huomioon kaikki maailman uudet trendit, maailman talouden myös. Me haluamme tehdä niin, kultaamme voimakkaasti teitä, jäsenvaltioita, kansalaisyhteiskuntaa, yksityistä sektoria. Aloitamme ulkoisen kuulemisen hyvin pian. Emme voi omassa pienessä nurkassamme sitä tehdä. Meidän täytyy kuulla teitä hyvin. Täällä on mainittuja uuden konsensuksen sisältökysymyksiä. Oli varhaista sanoa, mikä on loppu tulos. Mutta täällä on mainittu kysymyksiä, jotka varmasti ovat asemassa. 2030 agendassa on halua yhdistää kestävä kehitys ja köyhyyden vähentäminen. Sitä täytyy miettiä. Miten tämä toteutetaan? Täytyy ottaa kehitysmaita saavuttamaan omat globaalien julkisten hyödykkeiden sitoumuksensa yhdistämällä kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta. Köyhyyden uusi maantiede mainittiin myös. Todettiin, että köyhät elävät yhä enemmän konfliktien vaivaamissa hauraissa maissa, maissa jotka eivät ole enää järjestäytyneitä. Nämä maat eivät etene millennium tavoitteiden suhteen. Täytyy miettiä, mitä tehdä tässä kytkennät turvallisuuspolitiikkaan, humanitaariseen politiikkaan. Mutta mielestämme EU on paremmassa asemassa onnistua kuin muut kumppanit. Koska meillä on juuri tämä mahdollisuus toimia kaikilla näillä tasoilla. Tässä kirjan toisessa päässä on kehittyviä kehitysmaita. Osa niistä on hyötynyt kahdenvälistä yhteistyöstä. Se ei merkitse, että nämä maat olisivat ongelmattomia. Me täytyy miettiä, millainen yhteistyö on asianmukaista. Sitä täytyy miettiä. Ja lopuksi tärkeää on epätasa-arvo eikä vähiten sukupuolten. Tämä oli tärkeässä 2030 agendaa ja täytyy miettiä, miten se ottaa konsensukseen mukaan. Täytyy myöskin pohtia täytäntöönpanoa selkeästi. Kehitysapua on joillekin maille erittäin tärkeitä, ja ollaan selkeät sitoumuksensa, ne täytyy täyttää – mutta tämän agendan myötä täytyy myös ottaa monenlaista muuta rahoitusta mukaan. Sitäkin täytyy pohtia. Mutta mikä tärkeintä on politiikan johdonmukaisuus. Täytyy miettiä, miten koherenssia saadaan aikaan ja miten se parhaiten operationalisoidaan konsensuksessa. Kiitos. Kiitos Kaspar, olisi hyvä sanoitte, että niin on tiettyjä aloitteita, johon komissio aikoo ryhtyä suhteessa 2030 tavoitteisiin. Ehkä voisitte puhua sihteeristön kanssa, jos voisi tuoda edustajille selkeän katsauksen siitä, että mitä komissio aikoo tehdä, jotta voimme ymmärtää tilanteen, sillä emme nyt halua tähän ympätä kaikkia, jos teette jotenkin muutakin. Ymmärsin niin, että saamme tiedonannon 2030 järkestä toiminnasta ulkoisten toiminnan osalta, mutta sitä ei korvata konsensuksella vai miten te nyt sanotte, pitää olla selkeitä, mutta ehkä ei puhuta sitä nyt, vaan koordinaattorit voivat käsitellä tätä ja että selkeyttä siitä, että mitä komissio todella aikoo tehdä. Annan puheenvuoron takaisin Kristiinille. Minusta olisi myös hyvä kuulla jossakin kohtaa ulkosuudenhallintoa sillä se mikä nyt on muuttunut suhteessa vuoteen 2005 on, että meillä on ulkosuhteiden edustaja, joka on komissioneuvoston ikään kuin välimaastossa ja tämän myötä neuvoston puheenjohtajavaltiot eivät voi enää ilmaista kantansa näissä kysymyksissä. Ministerit, jotka tulevat tänne, puhuvat humanitaarisesta avusta, mutta eivät kehityskysymyksistä yleisesti, joten syytökset, jotka esitin jäsenvaltioita kohtaan ja neuvostolle, niihin tarvitaan vastausta myös ulkosuhdehallinnolta. Odotan siis, että ulkosuhdehallinto tulee myös vastaamaan näihin kysymyksiin, ottaen huomioon, että heillä on tärkeä painoarvo tässä kun pyritään tunnistamaan tarvittavat toimet EU-tasolla. Joten mielestäni meillä on tässä oikeus vastaukseen. Kiitos Charles. Niin, tämähän on hassuuden siitä, että ministerit voivat tulla, mutta he eivät saa puhua kehityspolitiikasta tai voi, sillä kun menee epävirallisiin ne, neuvoston kokouksiin, niin siellä keskustelua käydään ja siellä puhutaan paljon näistä käytännön neuvottelusta ja valtion välillä, joten yritän selvittää kysymystä. Tämä nyt on outo järjestely, eikä sääntöön ole mitään mikä sitä vastaan. Ministerin pitäisi pystyä puhumaan siitä, mistä he haluavat puhua. Pitää paikkansa, että jäsenvaltiot, no heillä on omat kantansa. Mutta tämä on toisen päivän keskustelu. Ulkosuudenhallinto on täällä ja he panevat tämän merkille. Kristiina, ole hyvä. Uh, thank you. Many thanks for very Paljon kiitoksia erittäin kiinnostavista kysymyksistä ja kommenteista. Vastaan valikoivasti vain pari kysymykseen. Ja aloitan ehkä lopusta alkuun päin. Keskituloiset maat ja niiden kanssa tehtävä yhteistyö. Eikö tämä fokus keskituloisiin maihin merkitsee, että vähiten kehittyvät maat jäävät huomiotta. En halunnut sanoa, että pitäisi pääasiassa keskittyä keskituloisiin maihin. Koin, että apua keskituloisille maille pitäisi leikata, mutta tämä on jättänyt tyhmiön. Että täytyy miettiä, miten EU osallistaisi nämä maat globaalien haasteiden ratkaisemiseen. Ja nämä kehitysyhteistyön välineen globaalit julkiset hyödykkeet, lähestymistapa voisi olla keino saada nämä maat mukaan. Mutta avun volyymin pitäisi suuntautua pienituloisiin, vähiten kehittyneisiin maihin. Ja sitten AKT-maat. Meillä on tämä rinnakkainen keskustelu Tarvitsemme perustavia muutoksia EUn suhteessa näihin maihin, mutta tämä uudistus saattaa myös merkitä, että perinteiset, erittäin myönteiset teemat, mitä voidaan hyödyntää EUn suhteessa muihin maihin, esimerkiksi tämä EUn kehitysrahaston kumppanisuuntautuneisuus on jotain, jota voitaisiin hyödyntää muissa EU-välineissä. Ja Hoibuch esitti kysymykseen EUn koordinaatiosta osana konsensusta ja sitten suhteessa työvoimakoodeksiin. Tässä on kysymys yhteisestä ohjelmoinnista. Meidän pitäisi lähettää voimakas viesti, että EU on voimakkaasti sitoutunut eri toimijoiden koordinointiin. Ja lopuksi yksi sinun kysymyksistäsi. Olen sama, että meillä on erittäin kunnianhimoinen keskustelu. Haasteita on paljon. Mitä tapahtuu, jos EU ei sopua löydä konsensuksesta? Tai jos se ei ole kunnianhimoinen? Tämä on tärkeä kysymys, mutta kumppanimailla on myös voimakkaat odotukset, että EU pääsee kunnianhimoiseen sopimukseen toimielimien kesken. Uskottavuus on pelissä. Myöntämättä tämä tulee olemaan vaikea keskustelu. Mutta EU käyttää tätä keskustelua näytääkseen voimakkaan signaalin, että se on valmis yhteistyöhön kehitysyhteistyön parissa. Kiitos. Hey, thank you very much. Well, this is a... Kiitos paljon. Tämä on tietysti ensimmäinen keskustelu. Käymme vielä monia keskusteluita myös komission ja ulkosuhdehallinnon kanssa uudesta konsensuksesta. Tämä oli oikein hyvä lähtölaukaus näille keskusteluille. Tämä antoi meille paljon ajateltavaa. Haluaisin vielä muistuttaa jäseniä, että äänestämme kolmelta, joten tuokaa äänestyskortit. Ja lisäksi meillä on komission jäsen eh, ja tilintarkastustuomioistuimen jäsenet tänä iltapäivänä täällä. Kiitos.